tilannetta Liettuassa sen jälkeen, kun alaikäisten lasten suojelminen, suojelmista äh, on, laki, annettu laki on hyväksytty. Meillä on tukku äh, tässä äh, päätöslausuminen ensimmäinen Sofi Tintvelt, Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tässä on kysymys erittäin tärkeästä asiasta, eurooppalaisista arvoista. Me laadimme suullisen kysymyksen ja myöskin yhteisen päätöslauselman Liettuan lainsäädännöstä, jossa sanotaan, väitetään suojeltavan alaikäisiä, mutta ei siinä suinkaan näin tehdä, vaan päinvastoin, hyvät kollegat, koska tämä laki saattaa ennen, ennemminkin edesauttaa tietämättömyyttä ja leimauttaa hyvin, äh, äh, saattaa altistaa äh, seksuaalisesti suuntautuneet lesbot, homot, transseksuaalit, eli LBG-ihmiset, kiusaamisen kohtaamiseksi, kohteeksi ja aiheuttaa harmia kaiken tavoin kansalaisille. Hyvä, että jo kesällä saimme kirjeen komissaari Barolta, jossa ilmaistiin Euroopan komission huoli tästä aiheasiasta sen varmistamiseksi, että, että kaikki e, lainsäädäntö Euroopassa on eurooppalaisen lainsäädännön mukaista sekä hengen että kirjaimen mukaisesti. E, tässä on tärkeää olla e, puuttua asiaan muulloinkin kuin silloin, kun markkina-arvoja horjutetaan. No, silloinkin pitää puuttua, kun moraalisia arvoja horjutetaan. Eurooppa on arvoyhteisö varvojen yhteisö, joita, joita varmasti myöskin Liettuassa kunnioitetaan. Kaikkihan me olemme eurooppalaisia. Mitä sitten tulee päätöslauselmaan, hyvät kollegat, pyytäisin teiltä tukea sille, erityisesti sille muutosesitykselle, jossa eh, pyritään eh, viittaamaan olemassa oleviin syrjinnän vastaisiin direktiiveihin, koska se on minusta vähemmäistaso. Niin ikään vetoan, että, tuette päätöslauselman vetoamusta, jossa pyritään, pyydetään perusoikeusvirastolta oikeudellista lausumaa asiasta. Ja lopulta kollegat, kollegat olemme voimme olla ylpeitä itsestämme, jos saamme sen hyvä, tämän päätöslauselman hyväksytyksi huomenna, siten kunnioittaen yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Kiitoksia. Seuraava puhuja, edustaja Lunacek, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Aivan kuten edellinen puhuja sanoi, tässä on kysymyksessä laki, jossa Liettua on päättänyt mm, laista, joka on liittyy siis Euroopan lakiin ja ihmisten vapauteen ja kaikki nämä siis vaarantuvat. On kysymyksessä nuoret ihmiset, jotka ovat homoseksuaaleja, transseksuaaleja tai biseksuaaleja. Heidän pitää voida elää ilman pelkoa. Tässä laissa Eh, sanotaan, että tällaiset tiedot saattaisivat olla haitallisia nuorille. No mitä se tarkoittaa? Sehän tarkoittaa sitä, että tällaiset nuoret, jotka ovat erilaisia, joutuvat, eh, elävät pelossa, ehkä ajautuvat masennukseen. Homoseksuaaliset eh, nuoret, Heille on epäselvää se, että miten he voivat elää ja heidän joukossaan itsemurha määrät ovat suuria. Tämähän on kaikki vastoin Euroopan arvoja. Siksi minä en ole ollenkaan iloinen siitä, että heinäkuussa komissaari Barrot jo vastasi tähän on kirjoitettu lesbo- ja homojärjestölle vastaus, jossa on kerrottu, että komissio on analysoinut tilannetta – ja kysytään, nyt halutaan kysyä, että mitä tehdään. Me tiedämme, että Liettuan parlamentti ja nykyinen presidentti on aikaisemmin ollut komissaarina, siis hän ei hyväksynyt tätä lakia, mutta parlamentti pitää kannastaan kiinni. On ollut nyt tässä meillä on päätöslauselma ja toivon, että voimme kaikki siihen yhtyä. Ja myöskin Euroopan perusoikeusvirasto voisi antaa tästä lausunnon, koska sitä vartenhan se on olemassa. Yhteisessä Euroopassamme pitää nykyisellä olla aivan selvää, että homoseksuaaliset ihmiset eivät häviä maailmasta, perheestä, kouluista vain siksi, että laki tällä tavalla määräisi, koska tämä ei ole eurooppalaisen hengen mukaista. Grazie, la parola. Kiitoksia edustaja Tavares, kaksi minuuttia. Eh, caros kollegas, esta lei começa... Kiitos kollegat. Tämän lainsäädännön tarkoituksena väitetään olevan lasten suojelu. siis sanotaan, että tiedon välittäminen heille olisi haitallista. Jos tämä olisi tehty, näin olisi tehty, emme olisi nähneet Brokeback Mountain elokuvaa, ja Liettuassa yliopistoissa monet näytelmät olisi kielletty, ihmisten täytyisi maksaa sakkoja siitä, että he tiettyjä yhteiskunnallisia palveluja toimittaisivat, siis jopa 1500 euroa, jos tämä laki todella sitä pantaisiin täytäntöön. Tarkoittaisiko se sitä, että esimerkiksi homoparia ei voida nähdä, siis onnellista homoparia ei voida nähdä tv vaan sen pitäisi olla onneton? Mitä me aiomme tälle laille tehdä? 14. heinäkuuta 2009 tämä laki hyväksyttiin. Ja se sattui olemaan sama päivä, jolloin ensimmäisen kerran uusi parlamentti kokoontui. Ja myös tärkeän vuosipäivän Vuosipäivän, mitä meidän äh, periaatteisiin tulee, siis vapauden periaatteisiin, oikeuteen olla onnellinen, elää onnellista elämää. Samaan aikaan Liettuassa puhuttiin siitä, että tällaisia vapauksia estettäisiin. Me kokoonnoimme täällä ensimmäisenä täysistuntopäivänä 14. heinäkuuta ja meillä on mielestäni pyhä velvollisuus puolustaa näitä arvoja, jotka juuri mainitsin. Me puhumme aina hyvin voimakkaasti niiden puolesta, mutta kuinka pitkälle nämä arvot sitten menevät? onko meidän esimerkiksi katsottava, ruvettava tarkastelemaan sitä, mitä tapahtuu kirjoissa, elokuvissa ja niin edelleen. Vilnahan on tänä vuonna kulttuuripääkaupunki, ja se on tietysti upea asia, mutta se on, merkitsee kaupungille myös vastuuta kunnian ja ilon ohella. Ja silloin siis tietysti pitää olla parhaat motiivit, mitä kulttuuritoimintaan tulee, joten kehottaisin, että parlamentti äänestäisi tämän päätöslausuman puolesta ja että voisimme siis saada aikaan tosiaan hyvin tietoisen mielipiteen. Edustaja Cashman, äh, aamumiehenä voin sanoa olevani ylpeä tästä äh, ehdotuksesta ja näistä puheenvuoroista. Tämä on Eh, selkeästi rikkoo EUn eh, e ihmisoikeusmääräyksiä, erityisesti artiklaa 6 eh, ja muutakin syrjinnän vastaista lainsäädäntöä vastaan. Se, mitä YK yleissopimuksessa lapsen oikeudesta nimenomaan pyritään sitten myöskin estämään tällaiset, jossa näitä nuoria vastaan kohdistuvat syrjinnät estettäisiin sanotaan, että <clears throat> tässä tämä äh, äh, kannustaa sensurointiin, syrjintään, homofobiaan. Äh, se tuhoaa ihmisten elämät ja nimenomaan sitten mustaa, mustaa tällaisten henkilöiden elämän lesbian ja gay ja homoliittojen ja Amnesty International ja muidenkin ihmisoikeusjärjestöjen tuomio ollut on yksi oikein omat julkisessa virassa toimivien opettajien kaikkien toiminta vaiveutuu, koska he joutuivat silloin valvomaan mahdollisesti homojen taiteen, kirjallisten töiden ja muiden levittämistä. Ajatellaan Walt Whitman, Oscar Wilde ja Tennessee Wilson, Tchaikovskia ja muita Elton Johnin musiikki tai Martina Navratilavan, Navratilavan saavutusten mustaaminen oli tästä seura, seurauksena. Nuorethan tietysti puhuvat ja ajattelevat ja toimivat. Nuoret tarvitsevat koulutusta, valistusta ja eristystä. Heidän pitää ymmärtää maailma moninaisuudessaan ja myöskin oppia kunnioittamaan erilaisuutta ihmisen rakkaus toista kohtaan ei vähene sukupuolen tai suuntautumisen vuoksi. Rakkaus on rakkautta. Äh, meidän seksielämällämme on äh, retosteltu mediassa ja pitkään. Että, äh, ja tässä nähdään sitten esimerkiksi juuri poikkeavuus syynä. Se, se on aivan harhainen kuvitelma <clears throat> yhteiskunta arvostetaan sen mukaan, miten se suhtautuu vähemmistöinsä tämä askel menneisyyteen on torjuttava voimaperäisesti. Ministro Malmström. Kiitoksia, ministeri Malmström. Sitten komissi- äh, neuvoston nimissä. Kiitoksia. Haluaisin aloittaa toteamalla, että ilmaisunvapaus ja syrjinnän kieltäminen ovat äh, meidän demokraattisia yhteiskunta-arvojamme ja Euroopan unioni perustuu tiettyihin arvoihin ja periaatteisiin, jotka, jotka, joiden takana jokainen jäsenvaltio on. Meidän täytyy valvoa ihmisten oikeuksia. Me emme voi tehdä sitä valvoa muissa maissa, jos itse emme voi pitää perus, perusperiaatteistamme kiinni. Perusoikeudet ja erityisesti ilmaisunvapaus ja se, ettei joudu syrjityksi, ovat eh, asioita, jotka ovat artiklassa 6 ja perustamissopimuksessa. Ne ovat myös artiklassa 10 ja 14 eh, tässä Euroopan perusoikeuskirjassa. Periaatteet eh, ovat myös kirjattu monen paikkaan direktiivi 2029, siinä myöskin sanotaan, että uskonto, ikä, seksuaalinen suuntautuneisuus ei voi olla syrjinnän perusteena. No nyt komissio on halunnut laajentaa tätä tulkintaa tällä alueella. Tässä yhteydessä neuvosto keskustelee asiasta ja parlamentti on antanut myönteisen lausuman. Toivomme, että voimme hyväksyä tekstin aika pian on kysymys Euroopan lainsäädännöstä. No, sitten kansallisella tasolla eh, maat eh, voivat eh, itse laatia omia lakejaan sillä edellytyksellä, että laki noudattaa yhteisön ja unionin sekä primaari- että sekundaarilainsäädäntöä. Ja vain siitä syystä, että unionin tasolla kyseisellä sektorilla ei olisi lainsäädäntöä. Laki, jonka Liettuan parlamentti hyväksyi heinäkuussa ja muutokset rikoslakiin ovat nyt siis ovat käsittelyssä. Näistä Ruotsi on hyvin huolissaan. Laki ei ole kuitenkaan astunut voimaan, kuten muistamme. Ja jos, jos tälle linjalle lähdetään, niin silloin rajoitetaan ilmaisun vapautta ja ihmisarvoa puheenjohtaja maana olemme moneen kertaan tehneet kantamme tiettäväksi Liettuan hallitukselle. Sitten juridiset kysymykset, jotka täällä on otettu esille. Niiden kohdalla on tärkeää muistaa, että neuvostolla ei ole muodollista roolia, koska tämä ei ole sellainen kysymys, joka tulee neuvoston käsittelyn. Asian kuuluu komissiolle. Komission täytyy arvioida sitä, että täyttävätkö jäsenvaltiot perustamissopimuksen vaatimukset. Tässä on kysymys siitä, että eurooppalainen primaarioikeus tulee täysin huomioon otetuksi. otetuksi. Kuten komissaari Barrot sanoi, e, täytyy ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos huomataan, että lakeja on näin loukattu. Mitä tulee Euroopan perustamissopimukseen, e, neuvosto olisi huolissaan, jos rodun, sukupuolen, uskonnon, e, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella tulisi syrjintää havaittavaksi. Mutta tästä täytyy käydä keskustelua, onko syrjintää olemassa ja jos on, niin mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä. Samalla tavalla eh, artiklan 7 perusteella voidaan ryhtyä toimenpiteisiin vain, jos yksi kolmasosa jäsenvaltioista tai komissio tekee tällaisen ehdotuksen. Mutta lakihan ei ole voimassa ja tällaista ehdotusta ei ole vielä tehty. Minä voin vakuuttaa teidät siitä, että homoseksuaalien syrjintä on Ruotsin agendalla. Me tulemme tässä e, tätä käsittelemään 16. ja 17. 11. pidettävässä kokouksessa Tukholmassa. On hyvin vakava asia. Kysymyksessä on kysymyksessä perusoikeudet ja ihmisoikeudet. Muodollisesti kuitenkin tämä täytyy ottaa esiin institutionaalisesti – koska silloin vasta neuvosto voi vastata oikealla tavalla niihin kysymyksiin, joita esitetään, ja silloin voidaan vasta vetää rajoja. Me otamme huomioon ne käsitykset, jotka komissiolla asiasta ovat. Grazie ministro, la parola. Kiitos, ministeri. Sitten komissari Baron. Kiitos puhemies, kiitos rouva ministeri tehän erittäin ansiokkaasti toitte tämän ongelman juridiset tekijät esiin. Komissio on jatkuvasti myös sanon, hyvin vankasti tuominnut kaikki homofobian ilmentymät. Siis tämä ilmiöhän on räikeä loukkaus ihmisarvoa kohtaan. Komissio on toistanut tätä kantaansa Euroopan parlamentin edessä 23. 3. huhtikuuta 2007 täysistunnossa, jossa hyväksyttiin päätöslauselma, joka koskee homofobiaa Euroopassa. Mitä tulee yhteisön toimivaltuuksiin, unioni ja jäsenvaltiot silloin, kun ne toteuttavat unionin oikeutta joutuvat kunnioittamaan perusoikeuksia. Nämä ovat siis pakottavia yhteisön lainsäädännön periaatteita. Liettuan lainsäädäntöprojekti, joka koskee alaikäisten suojelemista ja mitä tulee yleisen tiedon haittavaikutuksilta. Siis tässähän on kysymys yhteisön lainsäädännöstä, koska tässä on kysymys direktiivin täytäntöönpanosta, joka koskee muun muassa audiovisuaalista alaa ja sähkö, sähköistä kauppaa. Näin ollen komissio on ilmoittanut liittoaan viranomaisille jopa ennen lainsäädä, tämän lain hyväksymistä, että tämän lain täydentöön, täytäntöönpano saisi aikaan hyvin syvää huolestuneisuutta, mitä tulee niiden yhteensopimuuteen peruslain ja yhteisön lainsäädännön kanssa. Kaikesta huolimatta vaikuttaa siltä, että lain nykyinen versio, joka hyväksyttiin heinäkuun 14. päivä ei kuitenkaan hälvennä niitä huolenaiheita, joita komissio alun perin jo ilmoitti. Komissio voi ainoastaan esittää omat varauksensa ja hyvin vakavat sellaiset, mitä tulee tämän lain yhteen sopivuuteen ilmaisuvapauden kanssa ja syrjimättömyysperiaatteen kanssa. Lasten oikeuksien kanssa siis luku, mukaan lukien lasten oikeus saada välttämätöntä tietoa heidän, kehit, heidän kehitykselleen välttämätöntä tietoa. Komissio ei siksi epäröi hetkeäkään ryhtyä asianmukaisiin toimiin niin, että sen varmistamiseksi, että yhteisön oikeutta noudatetaan, mukaan lukien perusoikeudet. Komission saamien tietojen mukaan työryhmä on Liettuassa perustettu rouva Gribauskaiten pelipresidentin toimeksiannosta niin, että voitaisiin saada tähän lakiin lisää tarkistuksia. Nämä tarkistukset tullaan esittämään lokakuun lopussa ja komissio aikoo tietysti odottaa tämän työryhmän työn valmistumista ja tarkistusten sisältöä voidakseen lopullisesti antaa oman lausuntonsa tästä laista sellaisena, kun se tulee voimaan. Ja voin ainoastaan sanoa, että rouva ministeri Malmström on oikeassa, kun hän täsmensi, että tässä itse asiassa on kysymys komissiosta ja siitä, että komissio valvoo ja mahdollisesti sanktioi – mitä tulee erilaisiin puutteisiin, siis silloin kun on puhe Euroopan unionin säännöstöstä ja perusoikeuksista. Siinäpä se tieto, minkä halusin teille antaa sanomalla samalla, että meidän kantamme tässä asiassa on äärimmäisen selkeä. Joo, tässä on. Kiitos äh, komission jäsen. Äh, nyt sitten ryhmäpuheenvuorot. Äh, edustaja Landsbergis aloittaa kaksi minuuttia, olkaa. Thank you, Mr. President Kiitoksia, puhemies. Tämä laki, josta nyt puhutaan, ei, ei vielä, vaikka ei ole, ole voimassa. Siinä oli yksi rivi vain tästä homoseksuaalisuuden viittaavan, kannustavan tiedon välittämisen ala, alaikäisillä tähän on mahdollisuus nyt lähettää täydentäviä ja selventäviä muutoksia tässä päätöslausamalla koputetaan avoimen oveen. Täytyisi keskittää parlamentin tarkoituksen, koska tässä puhutaan homoseksuaalisen edistämisestä, kannustamisesta alaikäisten keskuudessa. Tämä alaikäinen ja tämä homoseksuaalisuuden kehottaminen ovat sen avainsanoja tämä kannustaminen on tietysti tarkoituksellinen toimenpide, joka menee pidemmälle kuin <clears throat> normaali informaatio ja kuuluu sukupuolikasvatukseen. Siihen liittyy myöskin suvaitsevuus homoseksuaalisuuden edistäminen alaikäisten keskuudessa, jos avataan, ome, avataan silmät, on usein sisältää paljon muutakin, esimerkiksi viettely, lasten alaikäisten viettely homoseksuaalisuuteen ja sellaisiin toimintaan. Ja tällaisen tiedon välittämisen estäminen tässä on lainsäädännössä on äh, tarkoituksena. Äh, nyt kannattaisi kuunnella sydämen ääntä, jos te olisitte isoja esiinä ja vanhempina. Haluaisitteko todellakin sitten omille äh, lapsille, omille jälkiläisille tarjota tällaista kontrolloimatonta tietoa? Sieltä olisi salista välihuuto jos, täl, jos täl, tällaiseen toimintaan kannustamista lapsi joutuu kohtamaan ilman suodattamista, on varmastikin kyseenalaista. Äh, äh, tätä, tämä on lasten henkistä väärinkäyttöä. Toisaalta, sit, toisaalta on sitten vaikka lasten suojeluväärinkäyttöä vastaan. <clears throat> itse, oma kannan muodostuminen se, tulee sitten aikuistumisen myötä minusta, <clears throat> mitä tulee lasten oike, oikeuksiin ja siihen viittaminen kohdassa yksi on täysin, täysin asiatonta tästä Euroopan merkittävissä lainsäädäntelmissä. Per un minu- Kiitos. Sitten Edustaja Moraes, minuutti. Thank you, President. Uh, Mr. Landsbergis. Kiitos puhemies. Herra Landsbergis on esittänyt hyvin siis sellaisen perustelun tälle laille, joka ei ollenkaan ole vakuuttava. Olen aika hämmästynyt neuvosto ja komissiohan on oman huolenaiheensa tuonut esiin ja siinä on asian ydin. Tässä on kysymys perusperiaatteista Euroopan lainsäädännössä. Ja kuten herra Cashman sanoi, meidän oma, minun omassa valtiossani oli 98 tällainen laki. Tämä on nyt historia ja tästäkin laista tulee historia. Jos ajatellaan meidän arvoyhteisöä, niin se on siinä, että me korotamme ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia on aina vaikea silloin, kun yksi jäsenvaltio on valokeilassa, silloin kun on kysymys mahdollisesta tämän lain rikkomisesta. Mutta on kysymys siitä, että voimme analysoida näitä lakeja ja kuten komissio ja neuvosto sanoi, niin nehän aiheuttavat hyvin suurta huolta. Kuten komissio ja neuvosto sanoi, niin nykyisessä laissa on ongelmia ja mitä syrjimiseen, syrjimättömyyteen tulee, varmistakaamme se, että sosiaalidemokraatit ja sisäpuolueemme liittuessa tuomitsevat tämän lain. Ja toivon, että näin tapahtuukin, eli se passitetaan historiaan. Kissa. Kiitoksia. Edustaja Donskis, kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvät kollegat Äh, äh, Liettuan lainsäädäntö alaikäisten suojelemiseksi tiedonvälityksen vahingollisista äh, vaikutuksilta on, on epädemokraattinen homofobiaan yllyttävä. Tämä kumottiin jo kahdesti edellisen presidentin toimesta, mutta silti se parlamentti sen hyväksyi. Sitä, vaikka presidentti Nikol Pöyskaitte arvosteli tätä lakia, siitä huolimatta parlamentti sen hyväksyi Äh, <clears throat> kommentaattorit, mediat, äh, kansallisoikeustaistelijat äh, nimenomaan korostivat sen homofobisia ainesosia ja erittäin vaarallisia poliittisia heijastusvaikutuksia, jotka saattavat johtaa sensuurin esimerkiksi. Tällä lailla ei ole mitään alaikäisten suojelun kanssa tekemistä, vaan se on suunnattu maan homoseksuaaleja vastaan. <clears throat> se on sitten nekrofilia ja fyysinen väkivalta tulevat tähän rinnastetuksi. 21. vuosisada on alkumetreillään ja on hämmästyttävää, että, että tämmöistä lakia edes esitetään maassa. Meidän pitää sitä hyvää perin onnettoman siirtona rikos, rikoslain asianomaisten kysymys, pykälien muutokset ovat parlamentissa tällä hetkellä ja siinä on mahdollisesti uh, uhkaamassa sakko niitä kohtaan, jotka julkisissa tiloissa kannustavat homo, mm, homoseksuaalisuuteen. Jos ei tämä nyt ole sitä homofobian tai julkisen mielipiteen piteeseen vaikuttamista, mitä se sitten on? Sitten vielä lopuksi Tämä äh, laki on häpeäpilkku, mutta aivan, äh, äh, mutta vielä pahempaa on se, että sitä, siltä ummistaa silmänsä ja jotenkin vähätellä sitä. Kannatan lämpimästi tätä päätöslauselmaa. Kiitos. Nyt sitten puheenvuoro edustaja äh, Romeva Ruedalle minuutti. Hyvät kollegat, meillä on nyt hyvin kriittinen kohta Euroopan rakentamisessa on hyvin vähän aikaa, tai siis vähän aikaa sitten tällaista keskustelua ei olisi voitu käydä koska tällaista lakia ei olisi hyväksytty. Ei ole kysymys mitenkään Liettuan sisäpolitiikasta, vaan tämä on asia, joka koskee koko Euroopan uskottavuutta. Koko Euroopan unioni ei voi olla hiljaa sellaisessa tilanteessa, jossa ei joissakin maassa hyväksytään laki jonka mukaan puututaan ihmisten tunneelämän asioihin. Herra Landsbergis, se, että puhutaan täysin normaalisti homoseksuaalisuudesta, on kaikkein paras tae sille, että nuori poika tai tyttö voi valita seksuaalisuuden toteutumisen siinä kentässä, missä se on. Se, mitä me pyydämme, on, että vahvistetaan eh, kriminalisoimatta tämä mahdollisuus eh, elää, ei pidä mitenkään puuttua tähän. Un minuto e trenta. Puolitoista minuuttia, edustaja Simanski. Panie i panowie, litewska ustawa o ochronie nieletnich została napisana... Kiitos. Liettuan laki, joka koskee alaikäisten suojelua, suojelemista, se syntyy siitä huolesta, joka ihmisillä on lasten suojelemiseksi erilaisista elämä erilaisista elämänvaaroilta. Ja toisaalta siis on kysymys, varmasti kaikkihan ovat tässä salissa sitä mieltä, että nämä ovat hyvin kiireellisiä ongelmia, joten näitä pyrkimyksiä pitäisi kunnioittaa eikä kritisoida. Tämä laki ei kuitenkaan vaikuta Euroopan unionin lainsäädäntöön, vaan kaikki kysymykset, joita tässä suullisessa, tai kaikki ne asiat, joita suullisessa kysymyksessä on esitetty, niin ne, ne koskevat kansallista lainsäädäntöä ja Euroopan unioni ei koskaan ole saanut toimivaltuuksia tässä suhteessa. Siksi vastustamme sitä, että tästä puhutaan Eurooppa-tasolla. Ja emme en koskaan voi hyväksyä sitä, että ideologia voi sallia sen, että ylitetään toimivaltuuksien rajat Euroopan unionissa. Siksi emme voi kumpaakaan äh, päätöslausamaa kannattaa. Un minuto. Edustaja Svensson. Kiitoksia, rouva puhemies. Ei, tässä on minu, mistään homoista pelkästään kysymys, vaan kaikkien ihmisten sama-arvoisuudesta. Minä haluan kiittää komissiota ja neuvostoa erityisen selkeäsanaisesta kannanotosta. Me olemme vakuuttuneita siitä, että komissio ja äh, neuvosto puhaltavat yhteen hiileen samalla, kun äh, puolustetaan perusoikeuksia ja perusarvoja. Me puhumme Euroopassa tunnetusta äh, kunnioituksesta perusarvoita kohtaan. Se on tietysti ulotettava myöskin kaikkiin jäsenmaihinkin. Käytännössä tämä lakiehdotus merkitsee sitä, että että kaikki homoihin liittyvä tiedonvälitys uhkaa tulla laittomaksi. Ajatelkaapa tilannetta, että, että jossain vaiheessa tulisi laittomaksi taistella ihmisten samanarvoisuutta, samanarvoisuuden puolesta suuntaantuneesta huolimatta. Minä en tässä lähde tässä luettelemaan näitä ihmisoikeuksia, perusoikeuksia, joita vastaan tämä, tämä rikkoo. Toivon, että tämä päätöslauselma saa mahdollisimman yksimielisen tuen taaksensa äänestäessämme siitä huomenna. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten öö, kommentit pyydän pitämään mahdollisimman lyhyinä, enintään kaksi minuuttia, ne, jotta ovat listalla. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä haluaisin muistuttaa siitä, kuinka tärkeää Euroopan unionille, parlamentille ja kaikille kollegoille on se, että kaikenlaista syrjintää torjutaan, erityisesti syrjintää, joka perustuu seksuaaliseen suuntautumiseen lakiehdotus Liettuassa, joka aiheuttaa ongelmia, niin suuria ongelmia, että Rova Kribaus, on siihen puuttunut ja vetolla sen voimaan tulon estänyt ja perustanut työryhmän, joka tekee ehdotuksia. Niin, minä luotan häneen täysin siinä mielessä, että ongelma varmasti löytää ratkaisunsa. Tämä on vaikea syrjintäongelma seksuaalisen suuntautumisen mukaan. Eräät ryhmät ovat tehneet päätöslauselmaehdotuksen ja me yritämme löytää nyt yhteisen. Minä luotan aivan siihen täysin, että huomenna saamme siitä äänestettyä ja että asia ratkeaa. On tietenkin hyvin tärkeää, että että lastemme mielenterveyttä valvotaan, mutta kuitenkin kaikenlainen seksuaalinen eh, syrjintä eh, on vakava asia. Meillä on perusoikeusvirasto, me olemme taistelleet sen perustamisen puolesta ja eh, emmekä halua, että sen toimet jäävät huomiotta. Minä toivon, että me kaikki yhteisestä päätöslauselmaesityksestä äänestämme ja hyvä, että me olemme kaikki tässä nyt onnistuneet rakentamaan sellaisen ehdotuksen ja toivon, että se hyväksytään huomenna. Kiitos. Nyt sitten puheenvuoro. Edustaja Blinkevich, kakvolta. Kiitos puhemies. Haluan onnitella Euroopan parlamenttia sen aloitteesta käsitellä asiaa, joka koskee koskee lakia maassani koskien alaikäisten suojelemista, joka Liettuossa saatiin läpi oikeiston toimesta. On valitettavaa kuitenkin, että tästä ei ennen hyväksymistä keskusteltu tarpeeksi, eikä liian sen yhteensopivuudesta kansainvälisen tai EU-lainsäädännön kanssa myös eri kansalaisjärjestöjen ääni meni kuuroille korville. Mitä tulee lasten, oikeu- lasten oikeuksien suojelemiseen? Siis tässä on kysymys informaatiosta ja siitä, että erilaisia yhteiskuntaryhmiä suuritaan. Edellinen presidentti esitti vetonsa ja nykyinen presidentti on asettanut erityisen työryhmän, jonka tarkoitus on valmistella uusi laki ehdotus parlamentille. Uskon, että tarpeeksi tulee olemaan poliittista tahtoa Liettuassa lain parantamiseksi niin, että tosiaan voimme saada aikaan nykyaikaista lainsäädäntöä. Kuusi vuotta sitten Liettuan sosiaalidemokraatit hyväksyivät myös samanlaatuisen lain Liettuassa, joka kielsi kaiken syrjimisen etnisyyden, uskonnon, sukupuolisen suuntautumisen ja niin edelleen perusteella. Tästä keskustellaan neuvostossa vastaavista asioista. Mitä Liettuan parlamenttiin tulee, niin on kysymys sellaisen lainsäädännön hyväksymisestä, joka suojelisi kaikkia perusoikeuksia myös kansainvälistä oike- kansainvälisen oikeuden mukaan. Per un minuto. Edustaja kort minuutti geachte commissaris minister en collega's net als u allen ben ik ook geschokt arvoisat eh, neuvoston ja komission edustajat puhemies muiden tavoin minäkin olen järkyttynyt siitä, että Euroopasta löytyy parlamentti, joka paitsi ehdottaa tämmöisiä toimenpiteitä, myöskin hyväksyy tämän lain. Tämä on, on, on paitsi loukkaavaa homoseksuaalien ja biseksuaalien suuntaan, mutta siinä omassa maassaan ja laajemminkin antaa sen kuvan, että heidän pitäisi jotenkin hävi, hävetä seksuaalista suuntautuneisuutta ja että lasten ei edes kuulisi saada sitä mitään tietää. Minusta meidän on tehtävä kristallin kirkkaaksi Liettuan parlamentille, että ihmisoikeudet ja perusoikeudet eivät ole neuvoteltavissa olevia asioita Euroopassa ikinä koskaan. Ne ovat olennaisia peruspilareita meidän arvomaailmassamme uskonkin, että, että äh, komissio menee äh, vaikkapa oikeuteen asti tämän asian äh, selvittämiseksi, niin ettei tästä tule lakia. Kun... Kiitoksia kovasti. Sitten, sitten Nikola Sik, minuutti. Ďakujem pani predsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia. Litva prijala zákon, ktorým... Kiitos puhemies, kollegat. Liettua on hyväksynyt sellaisen lain, jossa on kysymys lasten ja alaikäisten suojelemisesta sellaiselle tiedolle, joka saattaa huomattavasti vaikuttaa heidän tulevaan kehitykseen. On selvää, että sosiaali- ja perhepolitiikka kuuluu jäsenvaltioille. Siksi mikään eurooppalainen aloite ei, siis millään eurooppalaisella aloitteella ei olla kritisoida liettualaisia, koska se ei millään tavalla edistä kansainvälisiä ihmisoikeustandardeja. Olen tutkinut asiaa ja olen vakuuttunut siitä, että se pikemminkin vahvistaa tämä lainsäädäntö lasten, laps, lasten suojelemista niin, että heitä ei alisteta sellaisille kuville, E, esimerkiksi joita, joilta heidän vanhempansa haluavat suojella heitä. Siis haluan, että tässä toissijaisuusperiaatetta nimenomaan kunnioitetaan. Sitähän Irlanti esimerkiksi pöytäkirjassa sopimukseen liityssä pöytäkirjassa vaatii. Tästä saattaa tulla hyvin tärkeää ennakkotapaus silloin, kun esimerkiksi on kysymys perhelainsäädännöstä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Palek. Palek minuutti. Eh, grazie, ačiū pirmininkė pirmą kartą Europos parlamentin... Kiitos, rouva puhemies. Ensimmäisen kerran nyt Euroopan parlamentin historiassa tässä kunnianarvoisessa rakennuksessa käsitellään Liettuan sisäisiä asioita eikä niinkään myönteisessä valossa lakiehdotuksen laatioilla oli tiettyjä tarkoitusperiä jotka luovat, ovat muun muassa lakia, joka ei ole sovelias tälle vuosisadalle. Enemmistö Liettuan parlamentissa vakuuttui liikaakin itsekin liika itsekin oikeudenmukaisuudestaan ja objektiivisuudestaan. Minusta tämä keskustelu sekä komission ja neuvoston voimakkaat reaktiot ovat voimakas signaali Liettuan lainsäätäjille, että ei suinkaan ole syytä palata takaisin pimeään keskiaikaan, vaan katsoa eteenpäin eurooppalaisen parhaita, eurooppalaisuuden parhaita perinteitä noudattaen. Kiitos. Grazie. Kiitos. Edustaja Wikström, minuutti. Herr talman! Alla människor är födda lika och äger samma... Puhemies, kaikki ihmiset ovat syntyneet tasa-arvoisina ja heidän arvons, heillä on loukkaamaton arvo. Siksi parlamentin on puhuttava hyvin selvästi Euroopan kansalaisille oli kysymys mistä jäsenmaasta tahansa, koska Euroopan perusarvot ovat suvatsevaisuus, avoimuus ja vapaus. On erittäin ilahduttavaa, että uuden komission puheenjohtaja tänään sanoi, että hän aikoo asettaa sellaisen komission jäsenen, jonka salkkuun kuuluu nimenomaan ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Tänään voimme puhemies todeta suru, surullisena, miten er, erittäin ahdistavaa on Liettualle, joka on kokenut painostusta ja diktaattoria, että se nyt sitten itsenäisenä maana säätää niin inhottavan lain, joka merkitsee sensuuria, vapauden riistoa ja suvaitsemattomuutta. Nyt meidän kaikkien, jotka pidämme kiinni demokraattisista arvoista ja ihmisnäkemyksestä. Meidän pitää voimallisesti tuomita tämä Liettuan laki ja tehtävä se huomenna ja muistutettava itseämme täällä parlamentissa, että suurin kaikista on rakkaus. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Savorska, minuutti. Presidenta, v roku 2006... Kiitoksia. Svobodu svedomia. Dnes sa Litva ocitla pred týmto... No niin, tässä laissa pyritään ää, ää, turvaamaan, ää, suojaamaan alaikäisiä seksuaalisuuden ää, Minun mielestäni tässä, ää, tässä on kysymys ää, perusoikeuksista ja tässä parlamentissa ei nyt sitten enää halutakaan kunnioittaa kansallisten parlamenttien itsemääräämisoikeutta. Ähm, tässä on verrattu ihmisoikeusinstituuttiin, ei sillä ole, tai virastoon ei sillä ole mitään oikeuksia tutkia äh, kansallista lainsäädäntöä. Mitäköhän Irlannissa mietitään tässä hetkeen kansanäänestystä äh, tämän tässä äh, talossa päätetään asioista, joista, joista, jotka he haluavat pitää ominaan, mitä tulee perheen ja lasten suojeluun Minusta pitää kunnioittaa paitsi monin, monia arvoisuutta myöskin vanhempien oikeutta kasvattaa lapsien haluamallaan tavalla. Kiitoksia. Tämän jälkeen luovutan puheenvuoron neuvoston edustajalle ministeri Malmström. Fru talman. Kiitos puhemies on mielestäni hyvin selvää, mitä kolme toimii elintä tässä keskustelussa ovat mieltä. Siis on kysymys ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, suvaitsevuudesta, ihmisen loukkaamattomuudesta ja kiellosta syrjitä, syrjiä esimerkiksi sukupuolisen suuntautumisen puolesta. Tässä on kysymys perusoikeuksista Eurooppa-yhteistyössä ja näin on oltava. Ja jäsenvaltioiden velvollisuus on kunnioittaa sekä arvoja että niitä lakeja, joita tällä alalla EU:ssa on puheenjohtajamaa on huolissaan tästä nykyisestä laista, mutta tiedämme, että siitä keskustellaan ja sitä kritisoidaan Liettuassa. Kuten täällä on mainittu, niin presidentti Gribaus Kautte Siis hän on entisenä komissaarina hyvin tietoinen EUn arvoista ja laeista. Hän itse on käynnistänyt prosessin, jonka tarkoituksena on tarkistaa tätä lakia ja saada se yhteensopivaksi EU-lainsäädännön kanssa. Ja olen erittäin iloinen siitä, että komissio oli myös niin selkeä sen suhteen, mitä tapahtuu, jos Laki kaikista, kaikkien odotusten vastaisesti tulee voimaan. Kiitos rouva puhemies. Se ministro... Kiitos pääministeri. Sitten äh, puheenvuorokomission komission edustajalla herra Baron. Olen aivan rouva ministerin johtopäätösten tukena. Minä haluan kuitenkin olettaa, että rouva Kripauskaiten työryhmä jatkossa tekee sellaista työtä, että sen perusteella ei tule lakia jotka erä, joka eräiltä osin olisi ristiriidassa Euroopan oikeuden kanssa. Eräs kohta on tärkeä. Me olemme pelänneet, että eräät lain säädökset olisivat, liittyisivät sähköiseen kauppaan ja audiovisuaaliseen sektoriin. Meillähän ei ole oikeutta perheoikeudesta säätää, koska se on kansallisessa päätäntävallassa, mutta toivomme, että asiat arvioidaan paremmin kansallisesti ja tässä tapauksessa siis Liettuassa. Grazie, commissario. A conclu- Kiitoksia, herra komissaari. Tämä päättää keskustelun tästä Äänestys asiasta ja päätöslauselmista on huomenna.